muutamiin kysymyksiin. Voin vakuuttaa, että komissio ö, haluaa jatkossakin pitää huolta tutkimuksen edistymisestä. Kiitokset komission jäsenelle. Tästä on jätetty neljä päätöslauselmaehdotusta. Euroopan liberaalidemokraattien ryhmä ja neljä muuta ryhmää. Äänestys on huomenna 11.30. Keskustelu tästä esityslistan kohdasta on päättynyt. Ja seuraavaksi viimeinen kohta esityslistalla. Minuutin puheen vuorot työjärjestyksen 150 artiklan mukaan. Ja ensimmäinen puhuja on herra Skilakakis. Κυρία Πρόεδρε, θα ξεκινήσω εκτάκτως με την Αίγυπτο. Kiitoksia, puhemies. Tarkoitukseni ei ollut puhua Egyptistä, mutta haluaisin nyt puhua Egyptistä. Ulkosuhdehallinto tulisi saada jatkossa liikkeelle tukemaan ja suojelemaan kansalaisliikehdintää Egyptissä, samoin vähemmistöjä suojelemaan ja myös Aleksandrian patriarkaattia. No nyt joka tapauksessa haluaisin puhua ihan toisesta aiheesta, nimittäin jätekriisistä. Meillähän on käynnissä rikkomusmenettely tiettyjä jäsenvaltioita vastaan, sillä jätteiden suhteen on rikottu sääntöjä myös rajat ylittäen. On todettu, että ei minun takapihallani. Ja nyt todella tarvitaan lisätoimia, tarvitaan kattavia toimia ja Euroopan unionin on saatava lisää toimivaltaa voidakseen, poimista, voidakseen painostaa jäsenvaltioita. Seuraava puhuja on edustaja Dancila. Kiitoksia puhemies. Haluaisin äh, nyt äh, puhua Romanian tilanteesta, äh, siitä miten oikeuksia rikotaan. Nikolesku, oppositiojohtaja, pidätettiin ja tämä on tehty aivan vastikään. Ja tämä osoittaa, että vallassa ei ole demokraattisia voimia ja kansalaisten oikeuksia ei kunnioiteta. Ihmiset ovat lähteneet kaduille osoittamaan mieltään köyhät kansalaiset. Hallitus on myös ostanut kymmenellä miljoonalla eurolla välineistöä kansan alistamiseksi. Kyseessä on diktatuuri ja jos toimiin ei ryhdytä nyt, niin mitä tapahtuu tulevaisuudessa? Me emme vastusta oikeuslaitosta, me vastustamme näitä painostuskeinoja. Me puhumme Egyptistä ja Tunisiasta, mutta tämä tapahtuu myös omalla alueellamme. Ja sitten edustaja Kasakki. проблеми на Kiitoksia, puhemies. Hyvät kollegat. Bulgarian tupakan kasvattajien ongelmat ovat johtaneet jännitteisiin maan tietyillä alueilla ja myös massiivisiin protesteihin. Yli 10 000 ihmistä osallistui prosessiin. Tämä kaikki liittyy siihen, että valtion tuet on jäädytetty tupakan tuotan, lausunnolta. 17 jäsen, 7 jäsenvaltiota tuottavat tupakkaa. Bulgaria on ainoa maa, jossa valtion tuet eivät ole mahdollisia. Meillä on 78 miljoonan euron tukipaketti suunnitteilla tupakan tuottajille. Nämä tuet on kohdennettu, mutta mutta ne eivät ole koskaan tavoittaneet tuottajia. Kirja Proedre. Se on vaarallista. Ja sitten Tremopolos. Tänään parlamentissa meillä on Busekin, saimme Busekin ää, äh, ra, raportin ää, äh, toisen maailmansodan aikaisista natsien uhreista. Ja romaniväestö on ollut sorretuin väestönosa ihan niistä ajoista lähtien. Millä tavalla me sitten voimme tälle tehdä jotain? Komissio on vuodesta 2008 jo puhunut näistä ratkaisuista, joilla voisimme auttaa romaniväestöä. Joten minun kysymykseni kuuluukin, se hitaus, mitä tässä politiikassa on osoitettu, on todellakin epäoikeudenmukaista. Ja komission jäsen Reding sanoi, että helmikuussa 2010 tapahtuisi jotain, mutta nyt on jo vuosi 2011. Miksi kesti näin kauan? Chopo, Herr Chopo auch wenn ich es nicht perfekt betone, habe ich yes, gedacht, Sie erkennen sich wieder. Jobra, uh, but it's correct. thank you. Thank you. E, wielokrotnie wypowiadałem się w trakcie debat w parlamencie. Kiitoksia puhemies. Kun parlamentissa keskusteltiin päästöjen rajoituksista, siis kasvihuonekaasujen kaasupäästöjen rajoituksista, niin äh, komissiohan on tätä tukenut, mutta toteaisin ja kiinnittäisin huomioon siihen, että tällä on voimakkaat vaikutukset äh, hyvin moniin teollisuuden aloihin, ja tämä johtaa siihen, että yritykset, äh, monet tehtaat lähtevät Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin. Ja nämä Näitä huomioita ei kuitenkaan ole otettu huomioon komissiossa. Ja olemme juuri kuulleet, että jälleen äh, suuri saksalainen tehdas ja myös eräs puolalainen tehdas suunnittelevat äh, siirtyvänsä entisen Neuvostoliiton alueelle tai jopa Etelä-Amerikkaan komission pitäisi ryhtyä toimiin, koska sillä ei ole mitään visioita asian suhteen. Äh, ja sitten edustaja Figueiredo, todellakin vain yksi minuutti. Kiitos puhemies. Haluaisin tuoda esiin asian, jonka otin esiin myös Agorassa – pöyristyneenä minä olen tai puhun tässä sosiaalijärjestöjen puolesta, kun puhuimme taloudellisesta kriisistä, työttömyydestä ja sosiaalisista ongelmista ja köyhyydestä. Vuosi 2010 hän oli köyhyydenvastaisen taistelun vuosi. Silloin sanottiin, että Euroopan parlamentin työn täytyisi heijastella Ähm, samoja tuntoja kuin näiden järjestöjen, jotka ovat olleet mukana taistelemassa köyhyyttä vastaan. On järkyttäviä esimerkkejä köyhyydestä, syrjinnästä ja muusta äh, väärinkäytöksistä. Ja Euroopan parlamentti saa tästä jatkuvasti raportteja. Meidän täytyy osoittaa, mikä tilanne on. Ja tästä perustettiin myös työryhmä, jossa äh, käsitellään näitä asioita. Hyvät kollegat, minuutti on minuutti. Meillä on ollut pitkä, pitkä esityslista ja tämä ei ole reilua muitakaan kohtaan. Seuraava puhuja on edustaja Marinescu, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Romanian arviointikertomus hyväksyttiin ja Romania täyttää kaikki Schengenin vaatimukset raportin mukaan, mutta neuvosto ei halua parlamentin saavan näitä kertomuksia ja jäsenet eivät tietenkään voi äänestää ilman tai tietämättä näistä, tuntematta näitä ja libevaliokunta on näitä pyytänyt, muut tahot ovat näitä pyytäneet, mutta neuvosto jarruttelee. Ja Romanialla on nyt tilanne, että se haluaisi, että parlamentti saisi kaikki tiedot. Romania ei voi päästä Schengen-alueen alueeseen, ellei se täytä kriteerejä, mutta nyt se on täyttänyt kaikki kriteerit ja siksi koska se on näin tehnyt ja esimerkiksi huolehtii ulkorajoistaan ja niin edelleen, niin sen täytyy saada sama vastaus kuin kaikkien muidenkin. Seuraavaksi sitten edustaja Minä haluaisin kertoa, että demokratia Romaniassa ei koskaan ollut niin kovien paineiden alaisena viimeisen 20 vuoden aikana. Meillä presidentti jo väärensi äänestystuloksia eläkelaista. Konstantin Nikolesku Romanian presidentti osoitti jälleen kerran, että ne menetelmät, joita hallitseva puolue käyttää Romaniassa, uhkaa kansalaisten oikeuksia ja perusoikeuksia. Kaikki ne toimenpiteet, mitä hallitus on ottanut käyttiin, osoittaa, että se on sodassa kaikkien Romanian kansalaisten kanssa. Me emme voi sallia, että demokraattinen maa käyttäytyy Euroopan unionin jäsenenä epädemokraattisesti, käyttää julkisia instituutioita henkilökohtaisen koston välineenä. Yhdessä meidän täytyy puolustaa vapauttamme ja demokratiaamme. Kiitos. Kiitos. Sitten seuraavaksi edustaja Haaken. Puhemies, irlantilaisena meppinä pyydän EUta käsittelemään tasapuolisesti tätä rahoitus Irlannissa. Toki meidän täytyy kantaa vastuumme, mutta emme ole yksin. Aika monet investoinnit ensin valoivat irlantilaisiin pankkeihin, jonka jälkeen pankit luhistuivat. Meillä on 5,8 prosentin Ähm, korot ja nyt meillä on neljän vuoden tiukkussuunnitelma, ähm, joka on jo uhan alla. Työttömyys on lisääntymässä, kuitenkin maahanmuuttokin on räjähtänyt käsistä. PKTmme ähm, kasvu on pysähtymässä ja kun sataa yli noin 150 000 eh, miljardia tulee meille eh, rahoituslaitoksista, samanaikaisesti 110 eh, miljardia katoaa takaoven kautta jonnekin muualle. Ja aivan kuten Baros on sanonut, Eurooppa on osa ratkaisua ja nyt tarvitaan tekoja. Ja sitten uh, Puhemies, viime viikolla vaalipiirissäni niin Ähm, terroristit äh, jättivät Pohjois-Belfastin alueelle kaksi pommia ja Jumalan armosta olimme niin onnekkaita, että ihmishenkiä ei menetetty. Sadat jouduttiin evakuoimaan kodeistaan sillä aikaa, kun turvallisuusjoukot äh, tekivät äh, pommit vaarattomiksi. Tämä oli viimeisin sarjasta pyrkiä surmaamaan poliisivoimien edustajia ja muita Pohjois-Irlannissa. Luuletteko, että tämä asia ylitti edes uutiskynnyksen Isossa Britanniassa tai muualla Euroopassa? On todettu, että Pohjois-Irlanti edistyy, mutta jotkut haluavat viedä meidät takaisin vanhaan aikaan. Barroso on kiitellyt Robinsonia hänen toiminnastaan ja työryhmän perustamisesta ja minäkin olen tähän tyytyväinen ja olen tyytyväinen siihen, että rauhaan todella pyritään. Számos elégedetlenkedő és méltatlankodó hangot hallottunk Magyarország soros... Me olemme kuulleet tyytymättömiä ääniä Unkarin puheenjohtajaksi kaudesta, mutta ei kuitenkaan sen ohjelmaa kohtaan. Jotkut ovat olleet huolissaan tästä medialaista ja komissio on jo lähettänyt Unkarin hallitukselle omat näkemyksensä ja hallitus on ilmaissut olevansa valmis muuttamaan lain, tätä lakia. Minua ihmetyttää, miksi samanlaista kansainvälistä huutoa ei tullut slovakian kielilaista, joka on yhä vielä voimassa, muun muassa myös esimerkiksi sakko ihmisille, jotka käyttävät äidinkieltään. Ne ihmiset, jotka olivat niin huolissaan tästä medialainsäädännöstä, miksi he eivät olleet kaikkein eniten huolissaan perusoikeuksista, kun oli kysymyksessä unkarilainen vähemmistö? Jotkut ihmiset ovat hyvin huolissaan myös tästä matosta neuvoston rakennuksessa, jossa osoitetaan Unkarin kartta 260 vuotta sitten. Tämä kartta on symboli, jonka avulla, joka osoittaa, että voimme rakentaa vahvan Euroopan vain, jos me arvostamme menneisyyttämme. Puhemies, 14. helmikuuta Valentainin päivänä on Euroopan epilepsiapäivä. Valentain oli itsekin epilepsiasta kärsivä henkilö. 39 000 ihmistä Irlannissa sairastuvat tautia ja Skoteistakin 20 000 on saanut diagnoosin. Eli näin moni päivittäin pelkää kohtausta ja tämä tarkoittaa koko EU-tasolla miljoonia. 14. helmikuuta meidän täytyy tiedottaa ihmisille epilepsiasta, meidän täytyy saada uhrit diagnosoitua asianmukaisesti. Ja täytyy muistaa, että meillä on osaamista epilepsian osalta. Parlamentissakin tulee olemaan sairaalasänkyjä ja kehotan teitä Toivon, että tekin otatte osaa tähän kampanjaan ja otatte yhteyttä, otatte yhteyttä vaalipiireihin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 tälle tietylle kansan osalle. Heillä on oikeus saada autonomia heillä on oikeus päättää itsestään ja EU sanoo, että tietyillä vähemmistöillä on oikeus autonomiaan ja toisilla ei. Esimerkiksi baskeilla on, mutta meidän vähemmistöllämme ei. Ja jos ei tue Shekesin autonomiaa, niin ei tuo demokratiaa. Eh, vapaus on yksi Euroopan unionin tavoitteista. Eh, matkustamisen vapaus, työnteon vapaus, mutta meillä ei ole välttämättä työntöön vapautta, koska ää, äh, pätevyyksiä ei välttämättä tunnusteta. Jos esimerkiksi on irlantilainen lääkäri, niin ei voi tehdä työtä Italiassa. Siksi meidän täytyy ää, äh, tarkastella USA-järjestelmää. Se on hyvä malli. Erityisesti jos me haluamme tarjota e-terveyspalveluita, ää, ähm, silloin meidän täytyy tutkinnot tunnustaa vastavuoroisesti. Kiitos. Sitten äh, edustaja Tanasesku. Kiitoksia, puhemies. Parhaat äh, toverit vallan väärinkäyttö, jota Romanian hallitus harjoittaa, osoittaa, että Romania on nyt äh, erittäin synkässä historiansa vaiheessa. Kansalaisten oikeuksia rikotaan, rikotaan periaatteessa ää, eri ää, periaatteessa toimivaltojen jako on toteutunut, mutta näin ei käytännössä kuitenkaan ole ja hallitus tekee mitä haluaa. Me, meidän ei tule sulkea silmiämme Romanian tapahtumilta, eikä myöskään muiden jäsenvaltioiden tule näin tehdä. Meidän kaikkien täytyy sanoa ääneen, mitä Romaniassa tapahtuu. Emmekä saa antaa pettää itseämme. Vallassa olevat osaavat kyllä kaunistella liittolaisineen tilannetta, mutta jos todellisuus halutaan nähdä, niin sen voi kyllä nähdä. Seuraavaksi edustaja Ian eu mi am propus ca periodic să vin să i aduc aminte Kiitoksia puhemies. Haluaisin tässä nyt muistuttaa Busekia Romanian demokratian eh, kehityksestä. Puhemies oli eh, Romaniassa ja tuki Romanian presidenttiä, mutta minä haluaisin todeta, että Romanian parlamentilla ei ole mitään valtaa. Kaikki lait hyväksytään hallituksen piirissä. Presidentti nimittää ministerit ja ilmoittaa kaikista tärkeistä toimista maassa. Syylliset joutuvat vankilaan 30 päiväksi ja sitten vapautuvat. Ja haluaisin äh, puhemies Busekilta mm, virallisen kannan, mutta sain Baseskulta vastauksen. Odotan edelleen Busekin reaktiota. Sitten edustaja Mirski. Kiitoksia puhemies. Miksi Euroopan parlamentti hyväksyy päätöslauselmia. No olette ihan oikeassa, kun kuvittelette, että jotta niitä täyttä, täytäntöön pantaisiin, mutta on ihan varma siitä, että minun maani hallitus ei tule täytäntöön panemaan vuonna 2004 hyväksyttyä päätöslauselmaa. Siinä sanotaan, että Latvian täytyy antaa oikeus äänestää kuntavaaleissa kaikille asukkaille, koska no Latviassa sanotaan, että siinä vaiheessa, kun lehmä lentää, Rans. Venäjäksi sanotaan, että siinä vaiheessa kun sika, lobsterit, hummerit alkavat viheltää ja Englannissa siinä vaiheessa kun sika lentää. No, meidän täytyy joka tapauksessa nyt lopettaa tämä 335 000 diskriminointi. Als nächste hat das Wort Herr Enchu. Seuraavaksi edustaja Enchu. Danke schön, Frau Präsidentin. Astăzi asistăm la evenimente care vor schimba... Kiitoksia, rouva puhemies. Pohjois-Afrikan äh, äh, historia on nyt äh, kääntämässä historiankirjan lehteä ja tilanne on muuttumassa. Mutta mutta demokraattisena pidetyssä ja Euroopan unionin jäsenvaltiossakin on diktatuuri, nimittäin Romaniassa. Viattomia laitetaan vankilaan ja kaikki nämä oikeusvaltioperiaatteet eivät Baseskun Romaniassa enää ole voimassa. Esimerkiksi Baseskun julistus Strasburgissa viisi kuukautta ennen Konstantin Nikoleskun pidätystä hän totesi, että oppositiojohtaja pidätettiin ja hän tulee kyllä oikeuden eteen. Tarvitsetteko vielä muita todistuksia siitä, että, että, että Basescu tekee mitä haluaa? Ja sitten vielä edustaja Kretsu. Mhm. Sie haben kein Mikrofon, Frau Kollegin. Ja, jetzt. Vankaan mikrofonin päälle. Uh, Kiitoksia, rouva puhemies. Haluaisin minäkin kiinnittää huomionne opposition, poliittisen opposition vainoamiseen Romaniassa. Yhä ö, useammin oppositiota vainotaan äh, hallituksen toimesta ja <clears throat> ihmisten elämä tulee yhä vaikeammaksi erilaisten säästötoimien vuoksi ja äh, demokratian vastaisten toimien vuoksi. Näihin toimiin hallitus turvautuu pysyäkseen vallassa. Niin kuin täällä on todettu, oppositioedustajia on pidätetty, uhkailtu ja samalla kansallista budjettia käytetään hallituksen edustajien hyödyksi. Sosiaaliset protestit ovat lisääntyneet, mielenosoitukset ovat lisääntyneet, ihmiset vastustavat hallitusta ja minun mielestäni meidän tulisi nyt puuttua ihmisoikeusrikkomuksiin Romaniassa. Se oli viimeinen. Ei vielä yksi. Olkaa hyvä. Cortes Lastra, kiitoksia puhemies. Olette erittäin avokatinen näin minullekin minuutin. Haluaisin puhua äh, hyvin epätyydyttävästä tilanteesta. Äh, Espanjassa tehtiin hallituksen sekä ammattiyhdistysliikkeen molempien osapuolten välillä tällainen äh, kansallinen sopimus vastikään, jotta voitaisiin vastata mm, rahoituskriisihaasteisiin sekä äh, ihmisten huolenaiheisiin. Tämä on aivan ennennäkemätön sopimus, jossa koko yhteiskunta pyrkii äh, saamaan aikaan äh, voimakkaan Espanjan, joka kantaa suuren vastuun. Kiitos. Kiitos kollegat ja näin tämäkin esityslistan kohta on viety päätökseen. Tämänpäiväinen istunto on päättynyt huomenna torstaina 3. helmikuuta 2019. 11. Kello 9 jatkuu istunto.